Good evening, Mr. Chairman. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Ehdottaisin nyt seuraavaa esyslistan osalta. Sveitsiä koskevasta päätöstä muutama sana ja sitten pyytäisin, että Doris Pakka esittää lyhyen katsauksen Bosnia-Herzegovinan tilanteesta. Doris mitään vierailin Sarajevossa viikonloppuna. Mikäli jossakin on kansannousu meneillään, aina tulee sellainen epäilys, että Doris sen on pistänyt liikkeelle. Mutta mikä teille sopii, niin toimitaan näin. Ja sitten mennään normaalisti esysistalla eteenpäin. Pöytäkirjojen osalta toteaisin, että niille tehdään niin kuin aina muulloinkin. Sitten Sveitsistä. En tiedä, onko sama tilanne muiden maiden osalta, mutta harvoin on tullut niin paljon haastattelupyyntöjä kuin eilisä illasta lähtien. Niitä on sadellut tiettyä levottomuutta. Kyse on erittäin tiukasta tuloksesta, varsinkin maaseudulla ja saksankielisellä maaseudulla. Tilanne oli erittäin tiukka sillä alueella, missä on kaikkein vähiten ulkomaalaisia. Näin on usein tilanne. Eniten vi- ulkomaalaisvihamielisyyttä on siellä, missä on vähiten on ulkomaalaisia. Siellä on ahdasmielisempiä, mutta kaup- kaupungeissa ja myöskin saksankielisissä kaupungeissa ja ranskankielisellä alueella – Puhuttiin vapaan liikkuvuuden puolesta pikemminkin. Mutta se, missä Silvia Konstato toimii, tilanne oli toinen. Siellä on joitakin työmatka liikennettä harjoittavia henkilöitä, jotka kulkevat Italiasta Sveitsiin päivittäin ja takaisin. Meidän toimivaltamme piiriimme, valtakunta toimivaltamme kuuluu tämän tyyppisten asioiden käsittely. Sveitsin hallituksen täytyy kolmen vuoden sisällä tehdä nyt ehdotus asiasta. Sitten nähdään, mitä tuleman pitää, mitä kannattaa tehdä. Ja täällä tulee olemaan seuraamuksia, mikäli sisämarkkinoille kuuluvalla maalla on sellainen tilanne kuin Sveitsillä, että vapaa ei totea, toteudu. Mutta Sveitsihän nyt haluaa pikemminkin pääoman vapaata liikkuvuutta, ei niinkään henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Sveitsissä lehdessä lukin, että näin he voivat itse päättää tehdä. Mutta ehkä tämä oli ironisesti tarkoitettu tämä lehtiartikkeli. Ei tätä nyt kannata ihan vakavasti ottaa. Mutta Saksassakin tästä aiheutuu ongelmia, kun on kyse esimerkiksi veropetoksista, veronkierrosta. No, tämäkin oli vain ironinen letkautus. Ehdottaisin, että ei tästä nyt suurta älämölyä kannata pitää, vaan pikemminkin täytyy pitää yhteyttä sveitsiläisiin kollegoihin. Sveitsin parlamentin ulkoasioiden valiokunnan puheenjohtaja oli mukana työstämässä tätä kansanäänestystä. Tämä on mielenkiintoinen aihe, melkein kantaa, kan, kantaa katsotaan. Nyt, nyt ei kannata sallia enää sitä, että rusinata poimitaan pullasta. Nyt on kyse Euroopan unionista ja Lissabonin sopimuksen neljästä vapaudesta. Ei niistä voi valita joitakin jättää muuto sivuun. Euroopan unioni on kahdenvälisiäkin sopimuksia joidenkin maiden kanssa, mutta silloin oikeudelliset puitteet ja vaatimukset ovat erilaiset. Esimerkiksi kun on kyse yhdistyneestä kuningaskunnasta, olemme todenneet, että näitä vapauksia ei voi noin vain mukauttaa. Tämä on halunnut tehdä selväksi. kyse, kun on kyse Euroopan ulkopuolisista maahanmuuttajista ja heidän vapaasta liikkuvuudesta, meidän täytyy keskustella, pitäisikö meidän valiokunnassamme tehdä tästä päätösosama-esitys, koska jossain suhteessa on kyse jopa ihmisten hyväksikäytöstä tai tilanteen valtaisemman hyväksikäytöstä mediassa ja lehdistössä. Poimitaan aina sellaiset tapaukset, joissa maahanmuuttajat ovat käyttäneet hyväkseen erilaisia tukia ja muita ja on varjettu, että valtion rahaa ei saa tällaiseen tuhlata. Meidän täytyy voida toimia uskottavalla tavalla kansalaisten suuntaan ja sanoa, että väärinkäytöksiä ei pidä sallia, koska tämä vain antaa uutta vettä myllyyn Euroopan vastaisille voimille. Myös vaikuttaa siltä, että tällainen ehdotus olisi järkevä Sveitsin kysymys voidaan käsitellä tällä tavalla. Haluatko jo kukaan kommentoida tätä kysymystä? Das ist nicht der Fall. Ei tunnu olevan asianlaita. Vai Rova Munis, halusitteko te puheenvuoron? Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Se, mistä puhuitte vitsinä, toivon oikeastaan, että se olisi sanottu ihan tosissaan aivan hyvin voidaan puhua pääoman vapaasta liikkuvuudesta ja muistakin vapaista liikkuvuuksista, muista neljästä periaatteesta, silloin kun vaarannetaan nämä li- liikkuvuudet, mikäli viitata väärinkäytöksi. Väärinkäytöksellä ei voida oikeuttaa periaatteita. Meillä on 24 kahdenvälistä sopimusta Sveitsin kanssa. Mikään niistä ei koske muuten pankkisalaisuuksia. Ne koskevat liikennettä, ne koskevat valtavan useita unionin toimivaltuuksiin kuuluvia asioita, koska ne todellakin kuuluvat tähän yhteisen alueeseemme, mukaan lukien nämä tietyt poikkeukset. Silloin kun yksi näistä periaatteista joutuu uhatuksi, niin on pohdittava koko että kun nyt vaikeutetaan toimintaa. Sveitsissähän järjestettiin suoran demokratian kautta, kansanäänestyksen kautta tämä, tämä toimii. Toivon, että minua kuunneltaisiin täällä. Haluaisin, että tässä valiokunnassa laadittaisiin muistia ja tehtäisiin muistia siitä, millaiset raamit on EUlla Sveitsin kanssa ja näillä, tässä ei voida kyseenalaistaa Sveitsiä, eh, Sveitsiä EU-hun liittyviä, liittyviä perusperiaatteita.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 Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ponnekkaasti tukea teidän linjaustanne tässä kysymyksessä. Nyt ei pidä tässä ylireagoida. Meidän täytyy intensiivisesti käsitellä kyllä asiaa. Minusta on aivan selvää, että kyse on perussopimuksen rikkomuksesta ja Euroopan unen lain rikkomisesta. Ja tähän täytyy suhtautua tiukasti, mutta täytyy olla myöskin selvillä siitä, että tämä tarkoittaa sitä, että Sveitsin lainsäätäjän täytyy kolmen vuoden sisällä tehdä lakiehdotus. Emme voi jättää nyt sveitsiläisiä tekemään minkälaista ehdotusta kuin minkä he vain haluavat. Heidän täytyy kunnioittaa kansainvälisiä, kansainvälistä oikeutta. Kenties vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisällä – ja muu osa problematiikka voidaan erottaa toisistaan, mutta mikäli välittömästi ylireagoimme pelkästään, annamme lisää vettä myllyyn populisteille ja Euroopan vastaisille voimille, jotka sanovat, että heti kun kansa ilmaisee näkemyksensä, niin se heti tulee sanktioita roppakaupalla. Erasmuksen yhteydessä emme saa herättää sellaista mielikuvaa, että välittömästi olisimme rankaisemassa Sveitsin kansaa. Minä olen kyllä tiukalla linjalla tiukan linjan kannattaja, mutta ei tässä pidä virheisiin ryhtyä. Meillä täytyy perustaa kaikki päätöksemme tosiasioihin. Eilisen kansanäänestyksen jäljiltä ei kenelläkään ole vielä tarkkaa tietoa, miten tilanne tulee muotoutumaan. Täytyy katsoa, mitä sveitsiläiset itse nyt ehdottavat. Chairman, thank you very much indeed. Um, Sanoisin vain, että Sveitsissä on nyt suurta liikehdintää. Monet ovat säikähtäneet kansanäänestyksen tulosta. Tutkimus- ja tiedepuolen edustajat mukaan eräs professori sanoi radiossa tänään, että tieteelliset ja tutkimusstandardimme ovat nyt uhattuina. Eli meillä olisi niitä 30 prosenttia olisi saksalaisia 20 ranskalaisia, jotka opettavat tai tekevät työtä maassa nyt tämä kaikki on uhattuna. Varsinkin saksankielisellä maaseudulla tyrmättiin kansanäänestyksessä tämä asia. Poliittisia tarkoituksia silmällä pitäen ja poliittisista pyrkimyksistä käsin tällaiseen tulokseen pyrittiin. Se, mitä Rova Munis totesi, saattaa olla aivan oikein, mikäli kansalaiset peräänkuluttavat toimia, mutta meidän nyt katsoa, että mitä tästä sitten loppujen lopuksi seuraa kenties meidän pitää pikkusen odotella ennen kuin ryhdytään välittömästi reagoimaan. Sagno. Kiitos, minäkin haluan sanoa jotakin. Eilen näin televisiosta tämän lähetyksen ja vaimoni sanoi, että älä nyt hyvä mies hermostu. Tietystikin asioista täytyy voida kiistellä ja eri mieltä. Kuulin jotakin radio-ohjelmia ja olen samaa mieltä siitä, että ei pidä heittää lasta peru, pesuveden mukana. 90 500 ääntä oli se enemmistö, joka ratkaisi tämän kansanäänestyksen tuloksen. Mutta mitä tuloksia tästä sitten, mitä seuraamuksia tästä tulee? Talouden ei välttämättä jakain seuraamuksia, mutta Münchenin tulee esimerkiksi hyvin paljon korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka saavat hyvää palkkaa, ja he aiheuttavat sen, että pikemminkin kaupungin osalta rikastuvat ja siistiytyvät ulkomaalisten myötä, toisin kuin mitä usein lehdistössä väitetään. Berliinistä aloitettu Euroopan kaupunkiin koostunut kiertue oli yksi tilais- tilaisuus, jonka yhteydessä puhuttiin asioista ja siellä päätettiin seitsemän kohtaisesta toimintaohjelmasta Itävallassa FPE, eh, FPÖ toimii ja sitten Marin Le Pen ja Yhdys, Yhdistyneen kuningaskunnan oikeistopapillistiset voimat ovat tässä ole taustalla. Ja meidän täytyy varmistaa, että ei ryhdytä ylireagoimaan, koska tämä saattaa aiheuttaa suurempia seuraamuksia kuin nyt tehty päätös. Kyse on Sveitsin lain lakimukaisesta kansanäänestystuloksesta. Tämä on selvää. Viranomaissa meillä on riittävästi jo populisteja, jotka onnistuvat kansalaisia yllyttämään tällaisen, mutta meidän täytyy varmistaa, että ei kannata perustaa mielipidetään siihen, niihin puhe- puheisiin, joita vaareissa kuulee. Ja mikäli välittömästi otetaan se sanktioita käyttöön, tämä ei välttämättä hyvä idea. Kenties pitäisi pohtia sitäkin, että Euroopan politiikassa on hyvin paljon ongelmia. Minä oli itse ylä kotoisin vuoristoalueelta ja minun mielestä me täytyy varmistaa, että tällainen ilmiö, joka nyt on lähtenyt liikkeelle, ei leviä sitten muuallekin. Mikä tarkastella vanhaa määritelmää mikä on Bayer ja mistä Bayer rajalla menee, niin tähän on, että millään tavalla ryhtyä kommentoimaan. <clears throat> en nyt rohkene kommentoida tätä. Herra Howitz. very much. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Katson, että on aivan oikea ehdotus, että me tulemme tarkastelemaan tätä tilannetta oikeudelliselta kannalta. Oikeudellisesti on päätetty Sveitsin kanssa, että mikäli yhdessä kohtaa luovutaan asiasta, niin sitten muutkin osat kumoutuvat. Mikäli neuvostossa tarvitaan neuvostossa tällaisen päätöksen tekemiseksi, yksi, yksi mielenpäätös vai enemmistöpäätös ja mitä automatiikkaa tähän liittyy. Meidän täytyy järkevästi ensin tutkiskella tilannetta ja sitten tehdä johtopäätöksiä. Toiseksi ehdotan, että kutsumme O'Sullivanin paikalle keskustelemaan kanssamme. Hän voi omalta osaltaan selittää, missä nyt mennään. Tämä on tietysti demokraattinen päätös, Sir Robert. Se pitää paikkaansa, mutta meillä on kuitenkin perustamissopimus, perussopimus. Mikäli yksi osapuoli etääntyy tai tekee pesäeron perussopimuksen jonkin pykälän, niin kyllä toinenkin osapuoli voi näin tehdä. Meidän täytyy nyt järkevällä tavalla pohdiskella tilannetta. Silvio ehdotti, että ulkoasian valiokunnassa pitäisi tästä asiasta puhua. Ja Sveitsin kansallisessa neuvostossa neuvostonkin kanssa pitäisi käydä keskustelua, onko tämä toteutettavissa vai miten me tätä keskustelua käymme, mutta parisen viikon vähintäänkin pitäisi odottaa kenties. Maalis-huhtikuussa voitaisiin kutsua heidät joko Strasburgin tai muutama meistä voisi mennä Sveitsiin Strasburgista käsin, koska matka ei ole kovin pitkä, joten voitaisiin tällainen lyhyt oikeudellinen keskustelu, juridinen keskustelu käydä tilanteesta ja suhteellisen pian seuraavien tuntien ja päivien aikana ei kenties vielä kannata reagoida ennen kuin asiantuntijat ovat kertoneet, mikä tilanne nyt on, johon nyt viikonlopun tuloksen myötä ollaan joutumassa. Tämän ehdotuksen nyt tekisin. Uskon, että kollega Watsonkin on sitä mieltä, että meidän kannattaisi keskustelua käydä. Ja ensi tulevina viikkoina meidän pitää sitten päättää, mennäänkö vierailulle Sveitsiin. En nyt ole ollenkaan varma, että nyt heti pitäisi toimia, vaan sitten kun meillä on enemmän tietoa. No niin, Doris. Voin puhua lyhyesti vain, koska Strasbourgin viikon jälkeen menin Bosniaan tapaamaan talvifestivaarin järjestäneitä tahoja. 35 vuotta tämä talvifestivaali on järjestetty joka vuosi Sarajevossa. Interferenssin vuoksi täällä nyt on ihan mahdotonta tulkien kuulla, mitä edustaja Pak sanoo. Does it work now? Yeah. Toimiko tämä nyt? Toimii. Perjantaina menin Sarajevoon. Tapasin talvifestivaalin järjestäjiä oli mukana avajaisissa 35 vuotta tätä juhlaa on vietetty Sarajevossa myöskin silloin, kun Sarajevo oli miehitettynä. Mielialat olivat raunomaiset, mutta kuitenkin mielenosoituksia oli kaupungin ulkopuolella tosin raunomaisia sellaisia oli mukana avajaisissa, mutta kovin vähän oli silloin ihmisiä paikalla, koska jo mielenosoitusten vuoksi, jota käytiin 400 metrin päässä, ihmiset eivät päässeet paikalle. Aviosta haluttiin lykätä illalle ja järjestää teatterissa, mutta näiden raamaisten mielenosoitusten vuoksi oli ongelmia, siellä myöskin huligaaneja, jotka sytyttivät rakennuksia ja autoja, mukaan luettuna poliisiautoja, palamaan. Tilanne kärjestyi. En tiedä, ketä joukkoa oli näiden mielenosoitusten takana, mutta mielenosoituksia käytettiin hyväksi. En tiedä, kuka oli takapirona, mutta melakointia esiintyi. Bosnia-Herzegovinassa ja Tuslassa oli hyvin paljon ihmisiä, nähdäkseni 50 000 ihmistä, jotka marssivat kaduilla useamman päivän ajan. Kyse oli työn tekijöistä, joilla oli tiettyjä huolia, jotka olisivat tuoda esiin. He olivat työ, tyytymättömiä kantonin hallituksen johtoon. Bosnia-Herzegovinan federaatio on jaettu kahteen osaan – Toinen kutsuu itseään Bosnian federaatioksi. Siellä on kymmenen kantonia, kymmenen aluetta, kymmenen pääministeriä, kymmenen hallitusta, joka kaikki tekevät enemmän ja vähemmän samoja asioita. Ihmiset ovat tyytymättömät. Tämä on johtanut siihen, että Sarajevossa järjestettiin suurin mielenosoitus, joka sitten kärjestyi Zenitsa. Zenitsassa Sarajevon lähellä järjestettiin samanaikaisesti samantyyppinen mielenosoitus niin, san, niin ikään Mostarissa ja joen kummallakin puolen oli levottomuutta sekä Bosnian puolella että Kroatian puolella. Hodezetan päämaja muun muassa joutui hyökkäyksen kohteeksi. Tilanne oli erittäin ikävä. Pihacin lähellä Uunan kantonissa tilanne oli sama. Kantonin pääministeri, kantonin pääministerin yksityisasunto joutui hyökkäyksen kohtauksi. Hän joutui pakenemaan hotellihuoneeseen ja hotellikin tuhoutui osittain. Tilanne on erittäin levoton. Pitkään olemme työstäneet Bosnian ongelmia ja tämä oli pitkään odotettavissa tämä tilanne. Ei niinkään hulikaaneita, vaan pikemminkin se, että ihmiset ovat huolestuneita, levottomia ja tuovat ilmi, näkemyksensä ilmi marssimalla kaduilla. Kuinka tämä koko tilanne sitten muotoutuu? joitakin kantonilaisia ministeritä kolmesta eri kantonista on joutunut luopumaan viroistaan. Muut eivät ole kertakaikkiaan vielä ymmärtäneet, missä mennään. He, sanovat, he puhuvat tästä mielenosoituksesta aivan eri nimellä kuin mielenosoitus. Ihmiset ovat tyytyvät, tyytymättömiä, tämä tuli selväksi. Ja myöskin etnisten ryhmittyjen välisiä ongelmiakin ratkotaan kaduilla. Ihmiset ovat tyytymättömiä, he eivät pidä hallituksestaan torstaina äänestettiin mietinnöstä, jossa tämä sama todettiin. Se, että hallitukset eivät tee yhteistyötä keskenään, eivätkä pääse sen vuoksi lähemmäksi Euroopan yksi ongelma. Siellä on hyvin paljon päivän poltavia ongelmia, kansallisten ongelmia, joihin ei puututa, eikä kansallisten asema millään tavalla helpoteta. Tämä on johtanut ihmiset sellaiseen tilanteeseen, että he pyrkivät ilmaisemaan närkästyksensä. En tiedä, kuinka tämä sitten jatkuu, kuinka tämä tilanne muotoutuu. Eilen vasta tulin illalla myöhään kotiin, en ole tänään kuullut uutisia. Meidän täytyy nyt äh, seurata tilannetta. Jo vuosikausia olemme katsoneet, että jossakin yhteydessä hallituksen täytyy ilmaista kantansa, eikä meidän aina vain sanoa että näkemyksestämme. Ja ihmisten itse ja hallitusten täytyy ottaa kantaa. Tilanne on räjähdysherkkä. Meidän täytyy seurata sitä tarkalleen Republika Zerskan puolella oli pieni tilaisuus, siellä oli muutama sata mielenosoittajaa ja mielenosoitus kuitenkin hajotti nopeasti. Republika Zerskan päämies on yhdessä STSn puheenjohtajan Posicin kanssa matkustanut Belgradiin. puheenjohtaja Vucic on siellä mukana. Ja tietystikin heilläkin on erittäin kiperä tilanne siellä, koska mikäli tämä leviää tämä ilmiö kohta, tätä samaa on, esiintyy kaikkialla maassa ja silloin täällä on seuraamusta myöskin poliittisen suunnan kannalta. Bosnia-Herzegovinassa lokakuussa on määrä järjestää vaalit. Monet vaativat vaalien järjestämistä jo aiemmin. En tiedä, tullaanko tämä toteuttamaan käytännössä, mutta yksi tosiasia on, että se, että kun vaalista nyt puhutaan niin ennen ennenaikaistamisesta, Todellisuus on, että emme tiedä, ketkä tämän kaiken takana ovat, ketkä siellä ovat takaperänä pyrkimässä tähän. tämän ihmisten tavallisten kansalaisten närkästyminen on yksi asia, mutta taustalla myöskin puoluepoliittisia pyrkimyksiä ja kansalaisten joukossa on myöskin huligaaneja, jotka käyttävät tilaisuutta hyväkseen. Hienoa, että torstaina parlamentissa en saanut pitää koko puheenvuoron loppuun saakka, koska yhden lauseen olisin halunnut esittää. Ja tämä sanottiin, että minä itse olin näiden levottomuuksien takana, mutta minä toteaisin, että kanssa täytyy olla valppaina ja sitten äänestää jaloillaan, mikäli olet eri mieltä asioista. Ei tämä tarkoita sitä, että minä yllytin, myllytin ihmisiä siellä mielenosoituksiin ja huulikointiin. Hienoa, että Martin kes, keskeysi puheenvuoron täysistunnossa. olisi muuten sanonut tämän. Bosnia-Herzegovinan valtuuskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa voin todeta, että ihmiset ovat tyytymättömiä. Kukaan ei pitää työttämistä, kukaan ei ole kiinnostunut paremmasta koulutuksesta tai talouskysymysten ratkomisesta. Ylipäänsä kun asioista keskustellaan, keskustellaan aina etnisten ryhmien sisällä, ei niiden välillä, ja korruptio on jatkuva ongelma. Mikäli ajaa esimerkiksi taksilla tai keskustelee tavallisen kansalaisen kanssa kadulla, kaikki sanovat, että maa on täysin korruptoitunut ja poliitikot pistävät kaikki rahat taskuihinsa. Rahat, jotka kuuluisivat kansalaisille. Näin kansalaiset sanovat. Uskon, että ihmiset ovat oikeassa. Meidän täytyy tämä tästäkin syystä keskustella huolisin sanakäänteen EPAN kanssa mutta meidän täytyy nyt suhtautua varovasti tilanteeseen ja katsoa, miten se kehittyy. Ja ne, jotka ovat arvokkaasti osoittaneet mieltään kaduilla, ansaitsevat meidän tukemme, mutta hulikaaneja sinne maahan ei kyllä tarvita. Tilanne muutenkin on riittävän vaikea. Hvala predsjedniče. Evo ja bi u potpunosti podržao ono što je kolegi... Puheenjohtaja, haluaisin tukea kaikkea sitä, mitä Rova Pak sanoi erityisesti sitä, että on erotettava toisistaan ne, jotka ovat mukana tässä yhteiskunnallisessa kapinassa johtuen vaikeasta tilanteesta ja toisaalta ne, jotka pyrkivät poliittiseen manipulointiin ja pyrkivät lähettämään tietynlaisia viestejä ja toteuttamaan poliittisia toiveitaan näiden mielenosoitusten kautta joissa, joissa jotka ovat menneet kontrollin yli ja erityisesti Mostarissa, kun siirrettiin idästä länteen. Siellä ihmiset huusivat hyvin provokatiivisia ikskulauseita. On oltava hyvin varovaisia, varovaisia, jotta tämä yhteiskunnallinen kapina ei muutu kansojen väliseksi selkkaukseksi haluaisin sanoa asian, joka täällä jo mainittiinkin aikaisemmin, nimittäin, että Euroopan unionin on osoitettava johtajuutta. Tässä ei ole tarpeeksi tehty työtä. Huomenna Katrin Astonin kanssa keskustelu varmasti tulee olemaan hedelmällinen. On aloitettava uudelleen keskustelut Bosnia-Herzegovinasta ja olisi myös suljettava pois kaiken tyyppinen radikaali liikehdintä ja Euroopan parlamentin viestin on oltava selvä päätöslauselman kautta. Sehän annettiin jo viime viikolla ja siinä todettiin, että separatismi ja ääriliikkeet ovat jarruja Bosnia-Herzegovinan kehitykselle. Ne on hylättävä. On hylättävä kaiken tyyppiset radikaalit liikehdinnät ja tarjottava Bosnia-Herzegovinan ihmisille toivoa tulevaisuudesta. Kiitoksia. Äh, Herr Puheenjohtaja, toivon todellakin, että se, mitä Doris Pack sanoi, saa voimakkaan tukemme. Viime torstaina täysistunnossa hän esitti puheenvuoronsa ja sanottiin, että ehkä hän aiheuttaa tämän protestiliikkeen, mutta protestiliikkeen on vanhempaa perua. Opiskelijat ovat levottomia olleet jo pidempään ja nuoriso. Ja nyt äh, tilanne on vain eskaloitunut, kärjestänyt ja radikaalimpikin puoli on tullut mukaan kuvioihin. Se, että vaalit pitäisi järjestää aiemmin, ei yksin ratkaise ongelmaa. STA on esimerkiksi vaatinut uusia vaaleja, mutta tämä johtaisi siihen, että samat ihmiset valittaisiin uudestaan, jotka tänäkin päivänä pitävät valtaa. Kenties kokoonpanot olisivat kuitenkin erilaisia. Meidän pitäisi hyvin paljon voimakkaammin olla mukana vaikuttamassa tilanteeseen ja käydä vuoropuhelua poliittisen luokan kanssa. Ihmiset alkaa pikkuhiljaa olla vihaisia. Jotkut muuttavat pois maasta. Maasta muutto on merkittävää Bosnia-Herzegovinasta. Ne, jotka jäävät sinne, radikalisoituivat, ra- muuttuvat raikailemiksi. puolella meidän pitäisi vähintäänkin olla siellä läsnä. Meidän pitäisi intensiivisemmin pohtia tätä protestiliikettä, suhtautua siihen asianmukaisella tavalla. Täytyy muistaa, että emme ole itsekään syyttömiä Daytonin sopimukseen ja sen muotoiluun. Daytonin sopimuksen myötä sota loppui, mutta rauhaa yhteisymmärrystä ei saatu sen aikaan syntymään, sen avulla syntymään tilanne ei korjaantunut Daytonin sopimuksella. Ulkosu, ulkosu, ulkoasian valiokunnassa meidän pitäisi suhteellisen pikaisesti käsitellä asiaa, koska muuten saattaa olla, että tilanne eskaloituu ja tästä on erittäin ikävät seuraamukset. Äh, Kiitoksia. Nyt siirrymme sitten varsinaiselle estyslistalle. Kyse on komission ja ulkosuhdehallinnon vastuuvapaudesta. Esittäjä on Rova Maria Moniste Urkisa. Anteeksi, kuinka? Olisiko joku vielä puheenvuoron? Bosniastako vielä? No, no puhukaa sitten, mutta vain lyhyesti. Hvala, hvala gospodine Evo, ja bih Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin tukea kollegaamme Doris Pakkia ja kollega Posseltia ja myös Tiiriä. Haluaisin aivan vilpittömästi pyytää teitä kaikkia toimimaan niin, että tarkastelette, mitä tarkalleen tapahtuu Bosnia-Herzegovinassa, missä tapahtuu mitä, mistä voimista on kyse. Eilen esimerkiksi käytin päiväni, kun seurasin tilannetta, kuuntelin piispa, kahta eri piispaa ja seurasin kaikkia uutistoimistoja ja tietoja, joita julkaistiin Bosnia-Herzegovinaan ja Kroatin tilannetta. Seurasin koko tätä tilanteen kehittymistä ja on paljon merkkejä siitä, että että tietyt poliittiset puolueet, enkä nyt haluaisi tässä mainita mitään nimiä, todellakin Bosnia-Herzegovinassa yksi kansa on osoittanut mielettään. Esimerkiksi Mostarin kaupungissa idässä asuvat muslimit ja he nyt tulivat tuonne länsipuolelle, rannikolle. Poliisi ei tehnyt yhtään mitään he sytyttivät paikkoja tuleen ja tekivät tuhoa. Minä haluaisin tukea sitä, mitä täällä on sanottu, ja toivon, että saisimme valaistusta tuon paikan tilanteisiin. Toivon, että huomenna, kun Rova Aston on paikalla, toivon, että saamme paremmin käsityksen siitä, mistä on kysymys, ja toivottavasti asia todella selkeänä tälle valiokunnalle ja muille valiokunnille, ja näin saamme tarkempaa tietoa, mitä Bosnia-Herzegovinassa tapahtuu. Ja sen jälkeen voimme ryhtyä konkreettisiin toimiin ja loppujen lopuksi nähdä todella, kuka on näiden mielenosoitusten takana. Koska kyseessä ei ole ainoastaan yhteiskunnalliset yhteiskunnallinen vastarinta. Toki tässä on sosiaalisiakin vaikutuksia, mutta kyseessä ei ole ainoastaan sosiaaliset kapinaliikkeet. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Vastuuvapaus lausunnoissa meillä on tämä Euroopan ulkosuhdehallintoa koskeva vastuuvapaus ja siitä haluaisin ensinnäkin todeta, että olen tyytyväinen siihen, että Euroopan ulkosuhdehallinto EUH on hoittanut asian ilman, että tilintarkastustuomioistuin olisi löytänyt olennaisia virheitä tämän totean lausunnossa. Saamme kuitenkin 14 tarkistusta ja sen esittelinkin tarkistuksia. Pääsimme kompromisseihin. Meillä on yksi kompromissi, jossa on mukana viisi tarkistusta. Lausunnossa todetaan, että e on henkilökunnan osalta korkeiden virkojen kohdalla pitäisi saada lisää naisia ja parempi maantieteellinen tasapaino ei tietenkään pidä unohtaa pätevyyskriteerejä eri toimia kohtaan. Jättemäen, Bilanin ja Weiderin tarkistukset on tässä kompromississa huomioitu. Sitten olisi huomioitava se, että jäsenvaltioille olisi suuri mahdollisuus saada edustusta Euroopan unionin edustukseen silloin, kun ei ole kahden välisiä suhteita, että ne eivät ole riittävän merkittäviä ja olemme kannustamassa jäsenvaltioita näkemään EUH ja Euroopan unionin ulkoisen edustuksen mahdollisuutena ja myös säästövälineenä näinä aikoina. Salafrankan tarkistuksesta olemme tietenkin yhtä mieltä. Se koskee Panaman edustustoa. Se on tärkeä kauppapoliittisesti ja poliittisesti Euroopan unionille. Koko Latinalainen Amerikka ja koko Amerikka yleensä on hyvin tärkeä. Ja ottaen huomioon Panaman sijainti Keski-Amerikassa – kahden maanosan välissä. Se on todella merkittävä. Sitten lisäsimme tarpeen lisätä Euroopan unionin edustusten henkilökuntaa ja viestintää, niin kuin eu käsin pyydettiin. Yleisesti ottaen eu on suurta potentiaalia lisätäkseen EUn näkyvyyttä ja potentiaalia on hyödynnettävä mahdollisimman suuressa määrin. On aivan välttämätöntä että tässä hyödynnetään kaikkea mahdollista synergiaa, joita eu ja jäsenvaltioiden synergiasta saadaan eu kehittämiseksi. Laadimme tarkistuksen ja uskon, että siinä on eri, melkein kaikki eri kannat saatu mukaan tästä valiokunnasta koskien EU, e hota eli Euroopan ulkosuhdehallintoa. Kiitoksia. Herr Salafranca. Edustaja Salafranca, olkaa hyvä. Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää Rova Muunisia näistä kahdesta lausunnosta. Ne menevät selvästikin hyvään suuntaan ja ne ovat aivan samalla linjoilla kuin tilintarkastustuomioistuimen suositukset, niin kuin hän sanoi. Vastuuvapausmenettelyssä on tärkeää muistaa hyvän politiikan merkitys, avoimuuden merkitys, resurssien hallinnoinnissa. Puheenjohtaja on tärkeää muistaa, millaisia vaikeuksia molemmissa lausunnoissa mainitaan, erityisesti koskien rahastoja, joita komissio hallinnoi, ja tähän liittyvät juuri ne toiminnot, joita, joita rahoitetaan kansainvälisten tahojen kautta. Euroopan unioni vuosittain toimittaa suuria määriä varoja eri hallinnoijille, kuten YKlle, tässä olisikin pidettävä hyvänä tehokkuuskriteerejä ja lisäarvokriteerejä jotka komissio nyt on ottanut mukaan toimiinsa. EU-hosta haluaisin kiittää Rova Munjisia hänen yhteistyöhengestään. Ryhmämme kannattaa kompromissitarkistuksia, joista hän on neuvotellut muiden poliittisten ryhmien tarkistusten tekijöiden kanssa. Kiitoksia. Mikrofoni gracias, perdón, había hablado solo del servicio de acción. Niin, kiitoksia. Puhuin vain EUHsta, mutta halusin puhua myös komission vastuuvapaudesta. Saimme kymmenen tarkistusta ja pääsimme tarkistuksen, jossa otetaan niistä kolme mukaan ja sitten on suullinen tarkistus. Kyseessä on lausunto, jossa ei ollut sen suurempia ongelmia, paitsi se, miten painotettiin virheitä, joita talousarvion toteuttamisessa on tapahtunut. Nämä virheet, jotka tilintarkastustuomioistuin on havainnut, johtuvat lähinnä otonta, otanta tavan muutoksesta, johon sisältyy nyt edellisenä vuonna maksettujen ennakoiden selvitykset. Ja nyt tässä on todella kyseessä nämä ja tilinpidolliset selvitykset. Hyväksymme tässä Alden ja EPPn tarkistukset. Halusimme lisätä koodan, jossa pyydetään sitä, että käytettäisiin uudelleen vaalitarkkailuoperaatiossa käytetty materiaali. Niitä voitaisiin hyödyntää uudelleen tulevissa operaatioissa. Näin voidaan hyödyntää resursseja tehokkaammin ja voimme näin käyttää todella varat tähän itse tarkkailuun. Hyvä on tuhlausta, jota ei pitäisi toistaa joka kerta IT-materiaali ja toimistomateriaali jätetään kyseiseen maahan tar- tarkkailu äh, operaation jälkeen. Joka kerta kymmeniä tietokoneita ja printtereitä jää tähän maahan ja sitten ne on taas ostettava uudelleen seuraavaa vaalitarkkailuoperaatiota varten. Tämä on kustannuserä, jota olisi pohdittava uudelleen. Sitten vielä haluaisin mainita sen, että Euroopan unionin euro ulkosuudenhallintoon on annettu liian vähäinen budjetti, joka tässä on moneen kertaan mainittu tässä valiokunnassa. Tämä johtaa siihen, että olisi käytettävä varat tehokkaasti ja keskittyen prioriteetteihin näin voitaisiin tulevissa talousarvioissa välttää resurssipula, johon komissiossa, ja varsinkin neuvostossa on taipumusta. Thank you very much, Mrs. Muniz. Mrs. Antenaki. Mrs. Antenaki. to everybody. Kiitoksia. Neljä asiaa. Sitä ennen haluan kiittää rouva Münchia hyvästä yhteistyöstä neljä asiaa, joita haluan korostaa erityisesti. Euroopan unionin varoja on hallinnoitava avoimesti ja hyvän hallintotavan periaatteita noudattaen. Tämä on erittäin tärkeä periaate ja sitä ei koskaan korosteta liikaa. Sitten toiseksi nostaisin esille sen, että että olen, ryhmämme on huolissaan siitä, että näiden tuensaajamaiden varainhoidosta ja järjestöjen hankkeista ei anneta riittävästi tietoa ja tässä komission pitää kyllä korjata tilanne. Ja se liittyy tähän avoimuusasiaan ja se liittyy myös legitimiteettiin. Ei rahan käyttöä voida ymmärtää, ellei saada tietoja tuloksista ja siitä, mihinkä ne on käytetty kolmanneksi haluaisin nostaa ulkoasiainhallinnon korkeiden virkojen suuren määrän. se on paljon suurempi kuin muissa suhteettoman suuri muihin unionin toimielimiin verrattuna ja siihen pitäisi saada korjaus. neljänneksi nostaisin esille tämän maantieteellisen tasapainon. Silloin kun korkea edustaja aloitti tässä virassaan, hän totesi, että hän tulee kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että on tasainen sukupuolijakauma ja maantieteellinen tasapaino. Valitettavasti kumpikaan näistä ei ole toteutunut ja se on siinä mielessä erittäin äh, surullista ja vakavaa, että siinä vaiheessa kun uutta hallintoa aletaan tehdä, on helppoa, helpompaa kiinnittää näihin asioihin huomiota kuin että ensiksi mennään vikaan ja sitten ruvetaan korjaamaan mutta valitettavasti nyt on tehty näin päin. tähän on saatava muutos. kiitos. Thank you very much for Kiitoksia. Olen yhtä mieltä tästä huolesta koskien näitä korkeita virkkoja EUHS ja, ja tasapainon puutteesta. Näinhän on tekstissä mainittukin. Maantieteellinen tasapaino, minusta sen pitäisi Minusta pitäisi olla sukupuolijakauma tärkeämpi kuin ma- maantieteellinen jakauma. Olisi myös huomioitava uudet jäsenmaat ja niin edelleen, mutta kyllä tämä mainitaan täällä. Kyllä tämä on osa tämän valiokunnan jäsenten ja Euroopan parlamentin huolia. Sama pätee voimamuuden puutteeseen. Me pyydämme lisää avoimuutta, lisää valvontaa sekä komissiossa että EUHssa. Joten uskon kyllä, että olemme näistä, tästä kritiikistä yhtä mieltä ja näistä ehdotuksista myös. Niiden pitäisi olla rakentavia sen sijaan, että Euroopan parlamentti antaisi sellaisen vastauksen, että evättäisiin vastuuvapauden myöntäminen tai esitettäisiin sellaista kritiikkiä, joka, joka vain herättää epäluottamusta kansalaisten taholta näihin, näihin elimiin eu EU:hon ja ulkoiseen politiikkaan. On parempi, että teemme ehdotuksia rakentavasta politiikasta, niin kuin täällä olemme nyt tehneet huomioiden suuren osan näistä esitetyistä tarkistuksista. Kiitoksia. Thank you very much. That concludes the...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 Thank you very much. Uh, now... Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmäni varjaesittelijä on herra Preda. Hänellä on vaikeuksia päästä Brysseliin. Hän tulee aikaisintaan viideltä, mutta hän pyysi, että ryhmän puolesta ilmaisiin kiitokset esittelijä Watsonille ja varjoesittelijöille hedelmällisestä työkokouksesta, joka pidettiin viime viikolla Strasbourgissa. Hän sanoi koskien ryhmämme kantaa, että hän on tyytyväinen tähän, koska tässä on selkeästi mm, oltu linjoilla koskien tämän ajan asiakirjan aloitteita ja Euroopan kansanpuolue voi tukea tätä suositusta kokonaisuudessaan ja näitä kuutta kompromissitarkistusta. Varjoesittelijä Preda, me, Preda on sitä mieltä, että kompromissitarkistuksella selkeästi parannetaan alkuperäistä tekstiä ja hän on hyvin tyytyväinen myös siihen, että voitiin ottaa huomioon ne huolet, joita ryhmämme oli esittänyt eri tarkistusten kautta. Herra Preda on erityisen tyytyväinen siihen, että esittelijä täsmensi kantansa koskien Euronjuisin pääpaikkaa. Hän pitää tätä tärkeänä asiana meidän poliittiselle ryhmällemme ja näin ollen nämä kolme tarkistusta. On hienoa, että ne voitiin huomioida. Ja vielä lopuksi hän on tyytyväinen siitä, että tarkistukset 108 ja 111 huomioitiin. Erityisesti tämä koskee euro- eurooppalaisen radiopalvelun perustamista maailmanlaajuisesti. Näin voidaan edistää kolmansien osapuolten välistä vuoropuhelua. Nämä ovat huomiot herra Predan puolesta ja haluaisin välittää teille väesittelijä periaatteessa myönteisen kantamme mietinnöllenne ja huomiseen äänestykseen. Kiitoksia. Thank you very much. Any vote? uh, Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää ensinnäkin esittelijää, mutta yhtä lailla varjoesittelijää erittäin mielenkiintoisista tarkistuksista, jotka täällä nyt on jätetty. Puolen rajat ylittävällä tavalla voin todeta, että me kaikki tietystikin haluamme, että Euroopan unionia olisi jonkinlainen media, joukkotiedotusvälineitä koskeva strategia. Esimerkiksi tiedonvälityksen vapaus on asia, joka täytyy taata ilman mitään poliittista interferenssiä tai häirintää. Lisäksi välitettävän tiedon täytyy olla objektiivista, sellaista, joka kunnioittaa erittäin korkealaatuisia journalistisia standardeja ja eettistä normistoa. Ja kolmanneksi, kun on kyse ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, täytyy voida osoittaa median välityksiä, mitkä ovat eurooppalaiset arvot ja vapaudet, joita haluamme pitää yllä ja vaalia. Mekin olemme tehneet joitakin tarkistuksia. Jotkut niistä esittelijä on ottanut mukaan, joitakin ei. Varsinkin juuri tämä viimeisen seikka, jonka mainitsin, eli demokraattiset arvot ja vapaudet, on asia, jonka suhteen olemme tehneet koko joukon tarkistuksia. Niiden pyrkimyksenä oli vahvistaa tuota puolta. Meidän täytyy viedä eteenpäin viestiä ja esittää selkeä visio sekä eurooppalaiselle että kansainväliselle yleisölle. Meidän täytyy varmistaa, että ihmisoikeudet ja vapaudet ovat merkittävä osa perussopimusta ja Euroopassa meidän täytyy itse toimia esimerkkinä sekä Euroopan sisäisessä että ulkopolitiikassa. Meidän täytyy pitääkin perusarvoista ja ihmisarvoista ja kaiken täytyy nivoutua hyvin yhteen koska vain tällä tavalla me pystymme olemaan uskottavia. Meidän tarkistuksemme eivät täysin tulleet huomioon otetuiksi esittelijän toimesta ja haluaisinkin vedota sen puolesta, että ryhmät uudelleen pohtisivat asiaa sitten, kun huomenna äänestys toimitetaan tästä tekstistä. Toivon todellakin, että kaiken kaikkiaan loppujen lopuksi pääsemme hyvään lopputulokseen, koska tämä on erittäin tärkeä asia. Thank you very much, Mr.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 President. Kiitoksia taas puheenjohtaja. Iranin kohdalla on saavutettu Euroopan unionin diplomatian saavutusten huippu. Tämä on Rova Ashtonin ensimmäinen todellinen menestystarina tällä alalla. Hänen johdollaan pyrittiin parantamaan ja saamaan aikaan kunnolliset suhteet Euroopan unionin ja Iranin kanssa, siis sellaiset suhteet, joissa huomioidaan Iranin alueellinen merkitys ja Euroopan unionin pyrkimys vakauttaa alue, joka on oikeastaan määritelmän mukaisesti vaikeassa tilanteessa ja ristiriitaisessa tilanteessa. Tämä on nyt lähtiruutu. Tämä, tämä on ensimmäinen todellinen menestystarina EUn diplomatian uralla. Tällä saralla on jatkettava. Mitään takeita ei ole sille, että näin hyvin jatketaan eteenpäin, mutta lähtökohta on nyt tämä tilanne, jota pidän myönteisenä ja sitä on arvostettava ja näin tehdäänkin tässä suositusluonnoksessa, jossa, josta nyt puhumme ensimmäistä kertaa ja tarkastukselle tulee sitten määräaika. Ensinnäkin äh, haluaisin todeta, että kyseessä ei ole ainoastaan Euroopan unionin ansio, kesäkuusta 2013, kun pidettiin Iranin vaalit. Siitä on alkanut selkeä myönteinen muutos asenteissa Iranin sisällä. Ja tämä on edes auttanut sitä, että on voinut kehittyä tällainen alku paremmille suhteille ja Iranin mukaan tulemiselle kansainvälisen yhteisön. Mielestäni näitä on suosituksessa hyödynnettävä myös Yhdysvallat on selkeästi mukana ja halutaan tällä tiellä pysyä. On myös mainittavaa, kuinka tehokkaita on tähän mennessä hyödynnetyt sanktiot ovat olleet, mutta tästä eteenpäin, niin että voi olla kielteisiä vaikutuksia, ne voivat rikkoa tämän herkän tasapainon, johon päästiin 20. tammikuuta. Nyt on kuitenkin erilainen tilanne ja Euroopan parlamentin pitää ottaa siihen kantaan. On oikein myönteistä, että voimme ottaa tähän kantaa niin, että emme jää prosessista rannalle, kun kyseessä on kuitenkin EUn diplomatian huippuhetki Suosituksessa perustana on kaksi asiaa lähinnä ensinnäkin ydinkysymys ja vuoropuhelu ydinasioissa. Tietenkin tässä toi, pidetään hyvänä Geneven sopimusta. Ei voi olla mitään vaihtoehtoja rauhanmukaiselle neuvotellulle ratkaisulle koskien kansainvälisen yhteisön huolenaiheita, jotka liittyvät Iranin ydin kokeisiin ja uraanin rikastuttamiseen. Mielestämme meidän on edelleen tuettava tätä neuvoston ja korkean edustajan kantaa. Ja EU, E3 EU plus kolmen kantaa, joka on tässä mukana. Mutta me vuoropuhelussamme Iranin kanssa on kaksi ikään kuin rinnakkaista polkua. Toinen EUn suurista huolista Iranin kanssa koskee ihmisoikeuksia. Vaikka Iranissa tilanne onkin parantunut viime aikoina koskien ihmisoikeustilannetta, erityisesti kun ajatellaan poliittisia oikeuksia ja poliittisten vankien vapauttamista, niin vakavia ongelmia vieläkin on, esimerkiksi kuolemanrangaistuksen osalta ja koskien vähemmistöjä, uskonnollisia vähemmistöjä, eikä vain uskonnollisia vähemmistöjä, koskien myös ähm, homoseksuaalia, lgtb yhteisöjä ja erityisesti kuolemaa rangaistussa, jotta sovelletaan alaikäisiin. On vakava asia, eikä vuoropuhelua pidä keskeyttää, eikä siitä pidä luopua vaikka ydinkysymyksessä onkin päästy sopimukseen, joten toinen huolen aihe, jota parlament, joka parlamentilla on aina ollut, kun on todella tämä ydinkysymys, mutta meidän olisi myös korostettava ihmisoikeuskysymyksiä. Sitten kolmas asia, halusin ottaa suosituksiin, jotka tietenkin ovat aika suppeita. Ja toki voitaisiin mennä vielä pidemmälle ja lisätä kappaleita kappaleiden perään ja ottaa mukaan useampia aiheita, mutta eh, näihin suosituksiin on nyt on lisätty Iranin rooli maailmassa ja sen merkitys Syyriaan ja rauhanprosessiin. Mukana ovat myös sen selkaukset muiden alueen maiden kanssa ja, ja vakauttava rooli, joka sillä pitäisi olla. Näitä asioita ei voida kovin syvällisesti käsitellä, koska tilaa ei suosituksessa ole paljon. Mutta tässä suosituksessa halusimme ottaa mukaan sen rakentavan tekijän jonka mukaan nämä uudet aihealueet ja argumentit, joiden myötä ei pitäisi rajoittua EUn ja Iran välisessä suhteessa ainoastaan ristiriitaisiin asioihin, vaan että meillä olisi yhteinen agenda, erityisesti huumekauppa. 80 prosenttia opionpohjaisista huumeista, jotka tulevat Euroopan unionin, tulevat Iranista. Olisi tehtävä yhteistyötä tällä alalla. Sen pitäisi olla sellainen mahdollisuuksien ikkuna, jonka myötä voidaan voidaan vahvistaa EUn ja Iranin välisiä suhteita rakentava, rakentavalla tavalla, eikä käyttäytettäisi ainoastaan uhkauksia ja, ja, sel, ja, ja vastakkainasettelua ja sanktioita. Todella vuoropuhelua ja neuvotteluja olisi rohkaistavaa ja tätä korostamme suosituksessamme. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pidämme tätä mietintöä erittäin hyvänä ja oikea-aikaisena. Euroopan parlamentin täytyy nyt rakentavalla tavalla osallistua tähän työhön, joka on saatu aikaan, niitä jatketaan Kedemin sopimuksen pohjalta. Kyseessä on todellakin menestys sulka Ashtonin hattuun ja siksi merkittävä panossa maailman politiikkaan tänä päivänä. Iranin kansan toiveena on, että myönteisiä muutoksia saadaan aikaan, meidän täytyy myöskin vastata tähän haasteeseen, eikä kuitenkaan liikaa liioitella sitä. Ydinkysymys on erittäin herkkä edelleenkin. Se on erittäin tärkeä seikka, niin kuin mietinnössäkin todetaan, niin on tärkeää, että kaikki osapuolet noudattavat sopimusta. Mitään uusia sanktioita ei pidä langettaa, mutta samanaikaisesti iranaisten täytyy mahdollistaa pääsy kaikkiin sotilaisiin ja ydinlaitoksiin. On aika parantaa ja kehittää suhteita EUn ja Iranin välillä. Toisaalta nyt ei ole aika sulkea silmiään sellaisilta asioilta, joista ollaan eri mieltä. Nähdäkseni nyt on mahdollisuus aloittaa vuoropuhla joistakin näistä kysymyksistä, kuten ihmisoikeuksista. Ihmisoikeuskomissaari YK ihmisoikeuskomissaari on kutsuttu maahan ja ihmisoikeuksien erityisesittelijä Iranin osalta ei ole päässyt maahan aiemmin. Ja kun olemme puhuneet Iranin ihmisoikeuskomission kanssa, on tullut selväksi, että he haluavat käydä vuoropuhelua EUn ihmisoikeuserityisedustajan kanssa. Tämän pitäisi olla yksi niitä asioita, joita me peräänkuulutamme. On erittäin hienoa, että mietinnössä vain mainitaan valion vertailukysymys. Näiden toteuttamisen kautta voimme lähentyä toisiamme. On tärkeää, että EU ei pakota mitään valmis pakettia ihmisoikeuksien osalta Iranin hyväksyttäväksi. On tärkeää kuulla vastapuolenkin näkemykset, kun on kyse ihmisoikeuksista ja kuolemantuomioista. tuomioista – ja kun otetaan huomioon, että 80 prosenttia kuolemantuomiosta riittyy huumerikoksiin, iranilaiset ovat valmiita uudelleen pohtimaan kuolemanrangaistuskysymystä. Tämä saattaisi edesauttaa EUn ja Iranin välisiä suhteita. Esittele mainitsi jo turvallisuuskysymyksiä. Nyt ei ole aikaa puhua enää Iranin ja Saudi-Arabian välisestä valtapelistä, mutta täytyy todeta, että Iran on erittäin tärkeä alueellinen toimija myöskin Syyrian kannalta katsottuna. Ja täytyy ottaa huomioon se, että Iranin täytyy voida osoittaa, että heillä on uutta ulkopolitiikkaa. Ja tämä on nyt koetin, koetuksella. Tämä mietintö on vasta ensimmäinen askel, ja ulkosuhdehallinto ja komissio täytyy saada mukaan kuvion myötävaikuttamaan tilanteen kehittymiseen, ja tulevaisuudessa Teheranissa pitäisi toimia näkyvämmin. Kenties erityiskoordinaattori voisi saada asioihin hieman liikettä. Kun vierailimme Iranissa, kaikki lähettiläitä ja sen valtioiden edustajat totesivat, että juuri tällaista eu edustustoa sinne tarvittaisiin. Kiitos. Thank you very much. Now I... Thank you very much. Um, to the, uh, Kiitoksia. Kiitän esittelijöitä ja kollegoita näistä sanoista ja alkuperäisestä luonnoksesta. Minusta on todellakin nyt hyvä ajatus, ajoitus pohtia näitä suhteita strategisesti ja riippumattomalla tavalla. Euroopan unionin pitäisi olla oma riippumaton strategia Iranin suhteen. Puheenjohtaja mainitsitte, että meidän pitäisi tehdä eteenpäin, mutta tärkeämpää on varmaankin se, miten haluamme näitä suhteita käyttää. Ydinsopimus on ollut agendalla korkealla, parlamentin vierailun aikana joulukuussa huomattiin kyllä, että on paljon muitakin asioita, kuten EUn edustuston avaaminen, jota voitaisiin pohtia, voitaisiin pohtia, millä aloilla voitaisiin tehdä yhteistyötä Iran, Iranin viranomaisten kanssa huumeiden vastaisessa taistelussa ja muista, ja millä tavalla vaikuttaa Afganistanista joukkojen lähteminen tänä vuonna. Haluaisimme myös koulutuksen ja kulttuurin alalla vaihto ja korostaa enemmän ihmisoikeuksia. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi mitenkään häpeillä tätä asiaa, vaan nämä ovat maailmanlaajuisia kysymyksiä. Sitten haluaisin esitellä asiat, joita olen ottanut tarkistuksiimme vaaleissa oli rajallinen vai, valikoima, tämä se mainittava, ja Iranissa on tahoja, jotka ovat kriittisempiä kuin nykyinen presidentti koskien näitä suhteita. Meillä on nyt tilaisuuksien, tilaisuuden ikkuna koskien parempia suhteita, mutta mahdollisuudet ovat aika, aika hauraat. Olisi myös muistettava jatkuva ihmisoikeuksien rikkominen 17 000 henkeä on teloitettu tässä islamilaisessa tasavallassa. Tämä aina on esimerkkinä tältä saralta sitten, kun pohditaan tätä yhteistyötä eri aloilla. Minusta on tärkeää, että korostamme yhteistyötä ja ja epävakauttavaa vaikutusta vaikutusta äh, Hisbollahin ja Iranin välillä. Tähän liittyy terrorismikysymyksetkin. Olisi katsottava, kuinka voimme voimannuttaa kansalaisyhteiskuntaa ja myös yksityistä sektoria. Olen sitä mieltä, että kaikki äh, yhteistyön muodot, jotka koskevat laitonta kauppaa. On what will happen to kauppaan, siihen pitäisi ottaa mukaan epäilyt tahat, tahot ja heille olisi tarjottava kansainvälisten standardien mukaiset kunnolliset oikeudenkäynnit eikä mitään kuolemanrangaistuksia pitäisi heihin soveltaa. Tämä on asia, josta keskustelimme paikan päällä. Ja minun mielestäni tämä huumerikoksista, huumerikoksiin liitetyt kuolemanrangaistukset ovat yksi konkreettinen asia, joihin voisimme puuttua. Sitten tämä kansainvälinen sopimus vuonna 1996, siihen voisimme eh, vedota ja haluaisin esittää muutamia ehdotuksia koskien sitä, kuinka voimme olla osallistavampia koskien vähemmistöjen oikeuksien suojelua, johon pyrimme. Olisi korostettava myös sitä, että minkä tahansa, riko, minkä tahansa rikoksesta epäily olisi saatava oikeus lakimiehen ja näin ei aina ole. Ja joskus henkilöt taloutetaan aivan muutamassa päivässä ilman, että perhe edes tietää. Olisi myös vältettävä nämä väärät syytökset ja taattava kunnon oikeuden oikeudenkäynti ja olisi vältettävä, vaadittava kolman rangaistuksen keskeyttämistä. Ihmiset ovat erehtyväisiä ja virheitä voidaan tehdä. Olisi myös pohdittava, voisiko EUn ihmisoikeus lähettiläs aloittaa neuvottelut iranilaisten kanssa. Ja YK on ihmisoikeuskomissaarin kutsua olisi myös korostettava. Tässä varmaankin olivat tärkeimmät asiat. Teen näistä jotakin tarkistuksia ja haluaisin rohkaista kaikkia kollegoita osallistumaan tähän merkittävään suositukseen. Tämä on hyvä ajoitus ja olen kyllä edelleen sitä mieltä, että Ajat ovat hauraita ja ne, jotka todella haluavat puskea läpi uudistuksia Iraneessa eh, ja alueella, niin ne tarvitsevat kyllä, eh, kyllä tukea muualta ja niin, että saadaan muutokset oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Uh, Mrs. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb eh, met uh, grote Thank you very much, uh, Mr. Belder. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän kaikkia, jotka käyttävät puheenvuoron. Uh, Sí, gracias, señor presidente. No, no había... Kiitoksia puheenvuoron. En pyytä. Kiitoksia puheenjohtaja. En pyytänyt puheenvuoroa, mutta ryhmäni varjoesittelijä Salevski juuri lähetti minulle viestin ja hän sanoi, että hän ei pääse tähän keskusteluun johtuen vaalikampanjasta. Hän halusi vain välittää viestin, jonka mukaan hän pitää tätä suositusta hyvänä lähtökohtana. Olisi korostettava ihmisoikeustilannetta ja näyttää siltä, että toukokuun kahtena ensimmäisenä viikkona on ollut 40 teloitusta, jossa käytettiin hirsipuuta. Ja näin ollen puheenjohtaja on tärkeää arvioida koko, kokonaisuus, ottaa huomioon eri intressit Iranin kanssa ja muistettava, että on totta, että Genevessä onnistuttiin ydinneuvotteluissa. Tämä on väliaikainen sopimus, se pitäisi vielä vahvistaa jatkossa ja haluaisin nyt kiinnittää esittelijän huomion siihen, johon ryhmämme varjoesittelijä viittaa, niin että vahvennettaisiin ihmisoikeuksia koskevaa lukua näissä suhteissa. Kun kuuntelin Eurova Schaakea, hän sanoi, että täl, tältä, tällä hetkellä meidän pitäisi parlamentissa arvioida tilannetta riippumattomalla tavalla – Minun mielestäni parlamentin olisi, olisi muistettava EUH ja jäsenvaltioiden tehtävän ja toiminnan tulokset Euroopan parlamenttina. Meidän olisi päättäväisesti tuettava EUH ja jäsenvaltioiden ponnisteluja ja korostettava ihmisoikeuksia maailmassa ja pyrittävä todella saamaan aikaan merkittäviä kourin tuntuvia parannuksia tällä alueella. Ja voitaisiin aloittaa vaikka siitä, että YK on eri, ihmisoikeuslähettiläälle pyydetty viisumi myönnettäisiin nopeasti Iranista. Nämä olivat kommentit poliittisen ryhmäni varjoesittelijältä esittelijälle. Todella toivomuksena on, että vahvistettaisiin ihmisoikeuspuolta. Kiitoksia. Missä uh, Salafranca? Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille, jotka esittivät täällä huomioita tähän tekstiin. Ja tietenkin siihen voidaan tarkistuksia esittää. Täällä on jotakin asioita, jotka ovat tietenkin tosia ei hän ole niin, että pahan akselilla olevasta maasta on tullut nyt yhtäkkiä tällainen ihmisoikeuksien esimerkkimaa maailmassa, vaan puhumme prosessista, myönteisestä, ainakin näin alkuvaiheessa. Nyt on suunta muuttunut. Iranhan oli jäänyt kokonaan kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle johtuen ydinasekysymyksistä ja ihmisoikeuskysymyksistä. Nyt olemme ottaneet askel edeen eteenpäin. Ja herra Beller, en usko, että mm, tätä voidaan peittää. Kyllä EU ja Euroopan unioni on tässä onnistunut. Toivon, että tällaisia onnistumisia tulee jatkossakin. Kyseessä on todella hauras prosessi, niin kuin Shakekin sanoi eikä tarkoituksena ole olla mitenkään liian, liian myönteinen ja suopea ja myöntyväinen Miranin kanssa, mutta on hyödynnettävä tämä, tämä mahdollisuus, johon liittyy erilaiset, joka on syntynyt siitä, että eri tekijät ovat nyt yhtä aikaa tapahtunut, ja näin on mahdollista sille, että Iran otetaan taas mukaan kansainväliseen yhteisöön ja voidaan parantaa EUn ja Iranin välisiä suhteita pakotteissa ei ole kysymys ainoastaan siitä, että Iranin päättäjien varat jäädytetään Euroopan pankeissa, vaan se tarkoittaa myös, että Iranin öljyä ei voida tuoda, ja tämä vaikuttaa paljon Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Meidän etunamme on päästä tästä eteenpäin, kunhan tietyt olosuhteet täyttyvät ja edellytykset täyttyvät, ainakin ydin voimakysymyksessä. kysymyksessä ja korostamme myös ihmisoikeuksia. Rova Saake, mielestäni tässä yhdentoisen kappalassa E aika tiukkaan sanotaan, että kun Euro, Iranin ihmisoikeustilannetta edelleen luonnehtii perusoikeuksien järjestelmällinen rikkominen, en tiedä miten tämä voitaisiin vielä vahvemmalla tavalla ilmaista. Siis ihmisoikeuksia järjestelmistä rikotaan Iranissa. Tästä lähdetään. Ja sitten sitä asiaa analysoidaan eri kohdissa. Toki tässä asiakirjassa kysymystä lähdetään, mutta suurin osa suosituksista keskittyy ihmisoikeuksiin. On totta, että teloitusten määrä on lisääntynyt Ruhanin hallinnon alla ja monet ihmisoikeuspuolustajat ovat edelleen vankilassa, mutta nämä kuoleman rangaistus, rangaistukset eivät riippu toimeenpanovallasta, vaan, vaan tuomiovallasta ja siellä on edelleen vallassa kovan linjan konser, konser, ja siellä on todella säilytetty kova linja ihmisoikeuksissa. Me voi tuomita tätä poliittista prosessia, jonka Ruhani on aloittanut ja joka on hyödyllinen. Ne, jotka vastustavat Ruhania Iranissa, heillä voi olla eri kanta kuin meillä ihmisoikeuksissa. Meidän on mentävä toista tietä niin, että saadaan tämä suuntaus käännettyä, mutta mielestäni emme voi sulkea silmiämme ja, ja Ruhani, joka on nyt saanut aika muutoksia Iranissa, emme voi hänen niskaansa sysätä kaikkia niitä asioita, jotka Iranissa eivät ole muuttuneet ja jotka koskevat niitä ihmisoikeuksia. Uskottavuuden nimissä, herra Belder, sanon tämä erityisesti teille. Ajatellen Euroopan parlamentin uskottavuutta, te olitte aikaisemmin esitelmillä, olin varjoesittelijä. Aikaisemmassa Iran mietinnössä se oli paljon laajempi kuin tämä. Tätä hän nyt rajoittavat nyt nämä nykyiset olosuhteet. Euroopan parlamentin uskottavuuden takia on tärkeää, että viime viikolla Strasbourgissa hyväksyimme Saudi-Arabia koskevan mietinnön, josta poistettiin kohta, jossa pyydettiin, että Saudi-Arabia parantaisi lakeja, jotka koskevat uskonnollisia käytäntöjä. Postattiin kos- kohta, jossa sanottiin, että Saudi-Arabiassa ei ole uskonnollista vapautta. Meidän on oltava siis realistisia Iranin kanssa ja rakentavaa. Uskon, että tämän paperin kautta voidaan suhteita edistää. Jos nyt sit puhutaan kahdesta maasta, jotka ovat räjähdyssä herkellä alueella ja jo, joissa on alueellisia selkkauksia. Nämä ovat kaksi merkittävää maata arabimaailmassa. En nyt puhu Israelista, mutta todella muslimimaailmassa nämä ovat merkittäviä valtioita. Ja jos nyt Euroopan parlamentti kieltää tietyt Saudi-Arabiaan liittyvät tosiasiat ja Iranin osalta sitten sanomaan aivan kaiken esimerkiksi Bahai väestöä koskevat asiat. Kyllä meidän pitää tässä parlamentina olla realistisia ja, tavo- ja, ja objektiivisia. Meidän ei pidä olla erityisen tiukkoja Iranin kanssa eikä erityisen pehmeitä toisen maan kanssa, jolla on suuri rooli alueellisessa selkkauksessa, vaan kyllä meidän pitäisi olla tasapainoisia, koska muussa tapauksessa ei, Iranissakin voi olla, että kovan linjan kannattavat voittavat ja palataan entisille linjoille. Yhdysvalloissakin vielä vähän aikaa sitten senaatissa senaatissa todella haluttiin, että otettaisiin jälleen käyttöön paket, pakotteet ja ja mm, keskeytettäisiin nämä hauraat neuvottelut, mutta tästä on nyt peräännytty. Ei Euroopan unionin pitäisi tällaisen sortua. Meidän pitää olla va- vaativia ja, ja luotava hyvä agenda Iranin kanssa ja pidettävä kiinni näistä kahdesta asiasta, siis ydinasiat ja ihmisoikeudet. On, on rohkaistavaa edistystä ydinvoimakysymyksissä ja jos Iran on edelleen hyvin kielteinen ihmisoikeus on kysymyksessä on kannustettava muutoksiin ja tuettava niitä, jotka ovat samoilla linjoilla. Äh,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 Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi kollegani Zaalan puolesta. Hän ei päässyt tänään iltapäivällä paikalle, joten minä esittelen tämän asian hänen puolestaan ja vien sitten kommentit hänen tietoonsa. Hän on erittäin kiinnostunut Pakistanista ja on tietystikin osallistunut parlamentin vaalivalvonta valtuuskunnan työhönkin, joten Täällä on paikalla muitakin kollegoita, jotka ovat erittäin sitoutuneita Pakistanin asian käsittelyn. Tärkeimpänä hänen mietinnössään on demokraattisen siirtymän vaiheen tukeminen. Viime vuonna toukokuussa järjestettiin vaalit ja nyt on valittu ensimmäinen siviilivallan siirto maan lähihistoriassa. Tämä tarjoaa Zalan mielestä mahdollisuuden EUn luoda kahdenlaisia suhteita maahan. Mietinnössään hän käsittelee strategisen aseman, joka Pakistanilla, kuten hyvin tiedämme, on. Ja Pakistan on erittäin tärkeä meille Afganistanin tilanteen vakauttamisen, ydinsulkusopimuksen, ihmiskaupan ja huumekaupan kannalta. Uudella hallituksella on merkittäviä haasteita edessään ääriainekset omassa maassa on yksi ongelma ja toisaalta täytyy varmistaa FATA-alueellekin ulottuva demokratisoituminen maassa. Ihmiset ovat erittäin köyhiä, kehitys täytyy varmistaa ja ihmisoikeuksista täytyy pitää kiinni. Kuten voi kuvitella hyvinkin, mietintö heijastelee pyrkimystä saada aikaan siviilihallintoa, hyvää hallintoa, demokratiaa, oikeusvaltion periaatteen kunnioittamista ja monia muita seikkoja, joita me pidämme erittäin tärkeinä. Mietinnössään e- esittelijä ja me muutkin haluamme auttaa Pakistania kehitysavun kautta ja parantamalla kauppaa GSP Plus-järjestelmän kautta, joka hiljattain hyväksyttiin täysistunnossa. Mietinnössä todetaan, että kahdenvälisten asioiden pitäisi mennä paljon pidemmällekin kehityspolitiikan ja humanitaarisen politiikan osalta, ja enemmän pitäisi painottaa poliittista vuoropuhelua, turvallisuutta, turvallisuusyhteistyötä ja muita seikkoja, jotta voimme olettaa, että EU ja Pakistanin läheiset suhteet syventyvät poliittiselta kannalta katsottuna, niin tämä vastaa demokratian hyvän hallinnon ja oikeusvaltion periaatteen demokraattien vahvistuminen Pakistanissa ja lisäksi se rooli, joka Pakistan alueen kannalta. 58 tarkistusta on tehty tekstiin. Herrat Zala ja me muut olemme suurelta osin tyytyväisiä tarkistuksiin. Ryhmämme täysin tukee suurinta osaa tarkistuksia. Äänestyslistassamme niiden kohdalla on plussa. Hän katsoo, että tarkistukset rikastuttavat tekstiä eivätkä millään tavalla sitä vaaraksi tämän tekstiluonnoksen ydintä, joten hyvin pitkälti valitsee tässä konsensus poliittisten ryhmien välillä. Olen tehnyt viisi kompromissiluonnosta esittelijän puolesta. Tässä on mukana monia seikkoja, mukaan luettuna ydinsulkukysymys ja ihmisoikeusloukkaamukset. Suhteellisen helppoa oli laatia nämä kompromissit varjoesittelyiden kanssa. En usko, että mitään ongelmia tulee valiokunnan äänestyksessä. Lopuksi haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä tekstin ja tarkistusten osalta. Uskoakseni äänestykset huomenna tulevat syyvaan tässä juohevasti Hiromille olen valmis vastaamaan kysymyksiin, mikäli keskustelun yhteydessä nyt esitetään. Now I would like to give the floor. Kiitoksia Richard. Nyt haluaisin antaa EPPn varjaesittelijälle Michael Gaalalle puheenvuoron. Okei, okay, vielen dank. Kiitoksia. Haluaisin lämpimästi kiittää edustaja Gaalaa, edustaja Zala, hänen kattavasta mietinnöstään. Hän on valottanut kaikkia niitä seikkoja, jotka ovat relevantteja Pakistanin sisäisen kehityksen kannalta, mutta toisaalta koko alueen kannalta, jolla maa sijaitsee. Yhtäältä hän on osoittanut halukkuuttaan varmistaa yhteistyön EUn ja Pakistanin välillä, ja uskon, että olemme tärkeää ja tunnustusta saanut kumppani Pakistanin silmissä Euroopan unionina. Minun nähdäkseni tämän tekstin painopistealueet ovat kohdallaan. Täällä puhutaan kehitysyhteistyöstä, sen perinteisemmässä muodossaan koulutusta, koulutusta, koulutusta. Tätä tässä peräänkuulutetaan. Toisaalta täällä puhutaan demokratian edistämisestä. Pienen sykäyksen olemme voineet antaa tälle demokratiakehitykselle viime vuosina. Vaalitarkkailutoimintaa tullaan kehittämään edelleenkin. Ja kolmas seikka on se, että vuoden alusta GSP Plus-järjestelmä on ollut käytössä. Tämä mahdollistaa sen, että kauppa EUn ja Pakistanin välillä lisääntyy. Kuinka sitten maa pystyy täyttämään kriteerit, esimerkiksi työnormit, jotka ovat edellytyksenä GSP Plus-järjestelmälle ja naisten ja miesten ja tasa-arvo ja lasten kohtelu ja muut että Hienoa, että nämäkin mainitaan täällä. Olemme tehneet joitakin pieniä huomautuksia, esimerkiksi kun käsitellään Pakistanin ja Kiinan välisiä suhteita. Tietystikin Hallitusten täytyy vakauttaa suhteensa ja sanotaan, että should not undermine, eli ei pitäisi millään tavalla kaivaa maata suhteiden alta. Tässä hieman vihjataan Pakistanin ja Kiinan suhteisiin ja todetaan, että tällä saattaa olla kielteistä vaikutusta nykytilanteella puolen lauseen verran tästä voitaisiin tekstiä poistaa niin että voimme ilmaista olettamuksemme, että suhteiden vakautuminen tulee myötävaikuttamaan koko alueen tilanteen kohentumiseen. Tämä on yksi seikka, jonka halusimme tästä pois. Muuten me tuemme näitä viittä kompromissitarkistusta. Kompromissi kaksi ja sen uusin sanamuoto on nähdäkseni painottamisen arvoinen. Ja vielä lämpimät kiitokset vielä kerran. Me voimme ilomielin äänestää tämän mietinnön puolesta. Michael, and now I would like to... Um, thank you. Uh, uh, thank you for the opportunity to very much. Uh, I can be um, uh, very quick. Uh, Aivan lyhyesti vain. Suhtaudun täysin avomielisesti herra Gallerin huomautukseen herra Zalan tarkistus 36 ja vihreiden 31, mikäli menevät lävitse, niin koko kappale voidaan poistaa. Mikäli hän ja hänen ryhmänsä haluavat tehdä suullisen tarkistuksen ja huomista äänestystä, niin, niin ilomielin sen voin hyväksyä tämän asian ratkaisemiseksi. Ilomielin otan huomioon hänen esittämänsä huolen tämän asian suhteen. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η έκθεση αυτή βέβαια... Κοίταξια puheenjohtaja. Εξαιρετικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα για την... Tämä mietintö on hyvin kiinnostava, kun ajatellaan EUn ulkopolitiikkaa viimeisen vuosikymmenen aikana. Kulttuuriset ja uskontoerot ovat tulleet poliittiseksi tekijöiksi. Euroopan unionin periaatteet ja arvot olivat aina irrallaan kulttuurisesta eroista. Ne eivät liittyneet uskontoon. Tämän tyyppiset asiat pidettiin pois poliittisista asioista, vaan ja toimittiin objektiivisesti ja unionin periaatteiden ja arvojen pohjalta. Näin ihmisoikeudet ovat riippumattomia kansallisuudesta, uskonnosta ja sukupuolesta. Kaikkien, kaikkien siis pitäisi voida nauttia samoista oikeuksista. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tässä mietinnössä korostetaan niitä periaatteita, joille EU on politiikan linjat on rakennettu, mikä on EUn rooli kansainvälisessä, kansainvälisillä ja monikansallisilla foorumeilla, millaisia haasteita uskonnollisista eroista ja vaikutuksista ilmenee kansainvälisillä poliittisilla kentillä. Ja ja millainen uskottavuus EUlla on, miten EUn ulkopolitiikka voisi tässä toimia. Kollegat ovat tehneet tarkistuksia ja olemme tehneet yhteistyötä ja saimme lopulta 15 tarkistusta, joissa, yhden, jossa saatiin yhdistettyä kollegoiden tarkistukset. Nämä ovat siis kompromissitarkistuksia. Jotkut, kompromi- jotkut tarkistukset jäivät näiden kompromissien ulkopuolelle. Kun keskustelin varjoesittelijöiden kanssa, totesimme, että tehtäisiin vielä tarkistus, joka koskee kristittyjen läsnäoloa kolmansissa maissa – Monet eh, tarkistukset koskivat tätä asiaa ja halusimme tehdä tästä kompromissin. Sitä on kompromissi 16, lähetin sen teille se, ja luen sen nyt englanniksi. Of intolerance and strongly deplores acts of violence against religion. Vastustaa suvaitsemattomuutta ja väkivaltaa ja mainitsee kristityt vähemmistöt ja koptit, joilta voi poistetaan ihmisoikeuksia johtuen omista, omasta uskonnostaan, näin on monessa maassa, tuomitsee pyrkimykset tuhota kirkkoja maailmanlaajuisesti. Olen saanut vastauksia, joiden mukaan vaikuttaa siltä, että liberaaliryhmä ei ole yhtä mieltä tästä tarkistuksesta. S- ja SND-ryhmä hyväksyy sen. Nyt ainakin ryhmä tämän hyväksyy. Haluaisin todeta, että kristittyihin viitataan, mutta ei kovin yksityiskohtaisesti, mutta emme voi sulkea silmiämme tältä tilanteelta, joka vallitsee monissa maailmassa ja teeskennelee ikään kuin mitä ne tapahtuisi. Emme ole sitä mieltä, että että nyt on ainoastaan vainottu kristittyjä useissa maissa, mutta tässä vaiheessa Afrikassa mainitsematta mitään maita ja Lähi-idässä myöskin on ollut selkeää kristittyjen vainoa. Ja tämä viite, jossa otetaan mukaan kristityt, on vähin, mitä voimme tehdä tässä mietinnössä. Puheenjohtaja. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi merkittävä asia, mutta olen sitä mieltä, että mietintö ja tarkistukset on esitetty sillä tavalla, että, että ihmiset eivät voi väittää sitä vääristyneeksi. Emme ilmaista sellaista näkemystä, että ainoastaan ainoa kunnioituksen arvoinen uskonto on kristinusko. Tästä ei ole kysymys tässä mietinnössä. Mielestäni se on varsin objektiivinen myös muissa maissa uskon, että kolmannet tarkkailijat lukevat sen objektiivisena. Tästä mietinnöstä käy ilmi tietenkin se, että kulttuuri ja uskonto eroista ei voi tulla tekosyytä sille, että rikotaan ihmisoikeuksia ja ryhdytään väkivaltaan. Ei missään olosuhteessa. Tämä pätee myös Euroopan unionin tietenkin ja laajemmalti. Nyt haluaisin kuulla kollegoiden kannan tähän. Give the floor now. Благодаря, господин председателстващ. бих искала да кажа, че <clears throat> понякога... Kiitoksia. Haluaisin aluksi todeta, että joskus minulle tulee sellainen mielikuva, että kulttuuri ja uskonto ovat asioita, jotka eivät suoraan liity ulkopolitiikkaan. Tämä mietintö osoittaa, että tilanne on juuri päinvastoin. Minun nähdäkseni tämä on erittäin tärkeä mietintö kun otetaan huomioon nyt valitseva kansainvälinen tilanne. EU on globaali toimija ja pyrkii korostamaan rooliaan ja näkyvyyttään. Tämä mietintö on myöskin sisällöllisesti erittäin tärkeä. Kyse on poliittisesta viestinnästä, poliittisesta viestistä ja poliittisesta pohdinnasta. Ja tämä heijastelee Euroopan parlamentin kantaa ja yksittäisten ryhmien kantaa. Me kaikki pyrimme luomaan kansainvälisen toimintaympäristön, jossa eri osapuolet ja ryhmittymät, etniset ryhmät ja kulttuurit ja uskonnot kunnioittavat toisiaan. Uskon, että tämä mietintö on juuri näistä syistä niin tärkeä. Meillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä mutta olemme onnistuneet tekemään erittäin korrektilla tavalla yhteistyötä varjoesittelijöiden kesken. Eri ryhmien edustajat ovat erittäin tyhjentävällä tavalla voineet keskustella asioista ja tuemme suurinta osaa kompromissitarkistuksia. Tämä voin sanoa oman ryhmäni sosialistien nimissä, sosiaalidemokraattien nimissä. huolimatta poliittisista näkemyksistämme. Me kaikki pyrimme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja perusoikeuskirjan kunnioittamiseen. Siksi kun me puhumme kulttuuri- ja uskontokysymyksistä, nämä asiat ovat erittäin tärkeitä. Viimeisin tarkistus saatiin aivan viime hetkellä. Kuitenkin onnistuimme senkin lyhyesti analysoimaan. Kun viitataan uskonnollisiin ja etnisiin ryhmittymiin ja siihen, että niiden välisiä jännitteitä ei pitäisi päästä kärjestymään, vaan pikemminkin päinvastoin. Tässä haluaisin viitata erityisestikin kristillisiin vähemmistöihin. Mietinnössä on päästy siihen tavoitteeseen, että tämä asetetaan huomioon ja tarkistusten kautta tätä selvennetään vielä tätä kysymystä. EUn täytyy toimia fundamentalistista ajattelua ja ääriaineksia vastaan ja tämän tyyppisten ryhmittymien toimintaa vastaan. EUn täytyy toimia homogeenisella tavalla, puhua yhdellä äänellä kansainvälisissä yhteyksissä. Tietystikin tämä on erittäin vaikea tavoite. Ei siinä mitään. Lyhyesti vielä. Me tuemme tätä mietintöä meidän ryhmässämme. Aiemmin keskustella mietinnöstä vielä kerran, mutta suurelta sen tuemme mietintöä. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna. Thank you, Chairman. Uh, well, just let me begin by welcoming uh... So do you like... Κύριε Πρόεδρε, εδώ είναι μια τροπολογία συμβιβαστική. Puheenjohtaja, täällä on kompromissitarkistus, joka tuli omasta asiakirjastani ja monista tarkistuksista. Siinä on ikään kuin yhdistetty eri elementtejä kollegat viittasivat avoimempaan tulkintaan uskonnollista dogmasta näistä, näissä maissa, joissa hallitukset toimivat tietyllä tavalla ja niin edelleen. Mikä siinä? Onhan tämä, onhan tämä nyt yleisempi asia ja se seuraa siitä, että Euroopan unionin ulkopolitiikan pitäisi perustua riippumattomalle, riippumattomille ihmisoikeuksille, riippumatta uskonnosta ja uskonnollisesta suuntauksesta. Sen pitäisi olla vapaa tällaista tekijöistä ja muuallakin täällä toteamme, että uskonto- ja kulttuurieroja ei pitäisi nähdä oikeutuksena ääriliikkeiden toiminnalle Kyllä minä uskon, että tämä toimii. En minä näe mitään muuta tapaa, jolla voitaisiin yhdistää asiakirja näihin tarkistuksiin, joita meillä oli. Suoraan sanottuna en usko, että tästä tulee mitään ongelmia. Uskonnot ja dogmat, erityisesti niiden tietynlainen tulkinta on, on varsin dogmaattista. Sanotaan tämä nyt suoraan. Kyllähän kaikki uskonnot hyvin pitkälti omaavat omat dogma, dogmansa ja periaatteensa, ja niitä on helppo hyödyntää, jos näin halutaan sanoa. En minä näe mitään tapaa muuttaa tilannetta. Miksi meidän pitäisi muuttaa tilannetta?